No niin kollegat, tämän jännittävän ja inspiroivan puheen jälkeen meidän täytyy edelleen päättää päivän työmme. Meillä on vielä kolme äänestysselitystä. Seuraavana on vuorossa Kozzolinon mietintö. Yksi puhuja, edustaja Andri Kiene. Mr. President, I welcome... Hyvä puhemies. On hyvä, että sääntöjen vastaisuudet, joilla, joita e- esiintyy rahastojen käytössä, pitää saada loppumaan. Sääntöjen vastaisuudet, varsinkin maatalouden alalla, ovat pudonneet 34 prosenttia, joka on erittäin tervetullut osoitus siitä, miten Olafissa ja muualla viranomaisissa on tilannetta pyritty parantamaan. Mietinnössä esille Tullut ehdotus. Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, varsinkin verotuksen alalla, on hyvä ehdotus. Kuitenkin olen huolissani siitä, että petos on, petos on lisääntynyt Romaniassa ja Bulgariassa varsinkin. EU-10 ne ovat kasvaneet 10 prosentilla ja näissä kahdessa maassa ne ovat kasvaneet 152 prosentilla. Romania ja Bulgarian pitäisi nyt parantaa hallintoaan niin, että siellä valvonta ja avoimuus voivat kehittyä kaikilla tasoilla. Kiitos. Thank you. Anybody? Kiitoksia. Onko muita Kotsolinon mietinnöstä? Jollei, niin voidaan siirtyä seuraavaan mietintöön, joka on Tämä Tamas Deutschin mietintö Euroopan investointipankista. Ante Kiene jälleen. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Deutschia aivan erinomaista mietinnöstä. Tämän päivän keskustelut ja päätöslauselmamme, jota tuin, ovat loistava lähtö, lähtökohta Euroopan investointipankin tulevalle toiminnalle, varsinkin kun otetaan huomioon Euroopan 2020-strategia. Vielä kerran haluaisin rohkaista Euroopan hallituksia tarjoamaan heipelle merkittävämpää lainauskapasiteettia varsinkin idässä oleville, jotka kovasti tarvitsevat lainoja ja investointeja ja jotka joutuvat kärsimään myös talouskriisin vaikutuksista. Yhteensopivuus Euroopan naapuruspolitiikan ja EIPn toimintojen välillä ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä Deutschin mietinnöstä? Ei. Ja viimeinen kohta koskee Nigerian Josia ja siellä tapahtuneita laajoja julmuuksia. Edustaja Andri Kienen. Kiitos. Tammikuussa ja maaliskuussa tuli esille sellaista joukkotuhoa, jossa, josta, jossa kuolivat sadat ihmiset, naiset ja lapset myös. Nigeriassa pitää nyt löytää sovinto ja jonkunnäköinen rauhanomainen yhdessä elo pohjoisen muslimien ja etelän kristittyjen välillä. Toiseksi, kun otetaan huomioon se, että Nigeria on yksi suurista öljyntuottajamaista. Suurin osa sen kansasta kuitenkin elää köyhyysrajan ajapuolella, eivätkä hyödy maan kehityksestä. Korruptio, joka on hyvin laajalle levittynyttä, pitää saada torjutuksi. Kolmanneksi EUn tuki Nigerialle pitäisi kohdentaa tärkeimpiin ongelmiin jotta saadaan aikaa edes jonkunnäköistä näkyvää edistystä tässä maassa. Kiitos. Mr. Belder, please. Kiitoksia. Edustaja Belder seuraavana. Kiitoksia, hyvä puhemies. Viimeiset uutiset, joita olemme saaneet Josista, ovat erittäin huolettavia. Hyvin monissa paikoin tässä nigerilaisessa kaupungissa viimeisten viikkojen aikana on murhattu kristittyjä. Ja 24.4. islamilaiset nuorisojengit ovat tappaneet kristittyjen lehden toimittajan. Kaikki nämä henkilöt on tapettu se merkitsee, hyvä puhemies, sitä, että siellä ei rangaista väkivallan käytöstä. Ja väkivalta kohdistuu nimenomaan kristittyihin. Satoja ihmisiä on kuollut Jossissa tämän vuoden alusta lähtien. Tarkkailijat puhuvat aivan äh, järjestelmällisestä vainoista. Muslimi ekstremistit pitää äh, saattaa vastuuseen tästä tilanteesta myös Josin kaupungissa. Ja tähän nimittäin kohdistan nimenomaan kritiikkini tänään. Meidän olisi pitänyt olla selkeä kannanotto näitä ääriliikkeitä vastaan, mutta päätöslauselma pelkästään ottaa tällaisen yksinkertaistetun selityksen tilanteesta esille. Nigerialaiset kristityt joutuvat elämään ilman mitään toivoa paremmasta huomisesta. Ja ne eivät saa apua täältä Euroopan parlamentista laikkaan. Siitä syystä äänestin tyhjää. Mr. Kelly, Kiitoksia, edustaja Kelly. Minä olen nyt väärällä paikalla, ylensin itse itseni. Niin on aika kauheaa, että sellainen maa, jossa väkivaltaa esi- esiintyy kärsii tällaisesta, mutta samalla muistutan, mitä varapresidentti juuri sanoi. Meidän pitää käydä vuoropuhelua, kouluttaa, valistaa kansalaisia niin, että tähän maahan saadaan aikaan rauhaa. Joe Biden viittasi Äh, irlantilaisen runoilijan Yeatsin ja puhui siitä, että äh, kauhistuttava kauneus on syntynyt. Ja toivomme, että Nigeriassa saadaan aikaan tällainen myös ja Euroopan unioni on tärkeä äh, asema näissä tällä tiellä ja, ja, on hyvä, että tämä asia on tuotu esille. No niin, kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat,